äänestetään kello 12.30. Nyt sitten esityslistalla Christian Dan Bredan mietintö koskien avun tuloksellisuutta käsittelevää korkean tason foorumia. Neljä minuuttia esittelijälle ensiksi. Merci infiniment, madame la présidente. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon rouva puhemies. Neljäs korkean tason foorumi äh, avun tuloksellisuudesta antaa kansainväliselle yhteisölle mahdollisuuden syventää, vahventaa ja uudistaa sitoumuksia, joita on tehty avun suhteen. Odotukset ovat luonnollisesti hyvin korkealla tällaisesta kokouksesta. Toivomme, että se saa aikaan impulssin, mitä tulee vaihtoon, jotka tulevat olemaan hyvin tärkeitä vuonna 2015, jotta tämä kokous Busanissa olisi menestys. Meidän täytyy eh, turvautua viimeisiin arviointeihin. Me tulee Pariisin julistuksiin ja Akkaran toimintasuunnitelmaan. Me olemme oikealla tiellä. Näiden sitoumusten toteuttaminen tekisi mahdolliseksi toimia mutta edistys on vaatimatonta ja myöskin avustaja ja avun saajamaat ovat toimineet hitaasti. Euroopan unionin taholta komission hiljattain tehty tutkimus on osoittanut, että olisimme voineet tehdä noin 6 miljardia euroa säästöjä vuosittain, jos olimme toimineet järkevämmin. Tämä olisi valtava säästö luonnollisesti. Ensimmäinen haaste on poliittinen. Tarvitsemme poliittista halua, poliittista sitoutumista, jotta etenisimme tämän kehitysavun tehokkuuden suhteen kansainvälisellä tasolla. Pariisin julistuksessa puhutaan tehokkuudesta, avun tehokkuudesta, mutta meidän pitää luonnollisesti unohtaa siitä, millä tämä muodostuu. Meidän täytyy tehdä aikaan parempi ohjelma, joka perustuu yhteistyölle. Yhteistyö vaatii uusia toimivaltoja, uusien tekijöiden mukaan erilaisten kehityskontekstien arvioimista, etelä-etelä-yhteistyön parantamista. Meidän täytyy siis ajatella, että BUSA on hyvin tärkeä, tehokas kumppanuusmahdollisuus, joka tuo esiin erilaisia toimintaympäristöjä, joita meillä nykyisin on. Mietintöni tuo esiin niitä lisätoimia, jotka tarvitsevat, joita tarvitaan, jotta kehitysapu olisi tehokkaampaa, jotta se olisi demokraattisempaa ja hyödyttävämpää. Koordinoinnin parantaminen avustajan ja avun saajan välillä on tärkeää ja myöskin avun ennakoiminen ja sirpaloituminen on olemassa yksimielisyyttä komission kanssa, joka 7. syyskuuta antoi lausunnon Busan kokouksen suhteen. Tämä perustuu näille samoille elementeille. Unioni ja sen jäsenmaat ovat olleet hyvin tärkeässä roolissa kansainvälisen ohjelman suhteen, mitä tulee kehitysavun tehokkuuteen. Pariisin julistuksista lähtien olemme parantaneet tiettyjen sitoumusten toimeenpanoa. EU ja jäsenmaat edustavat yli puolta kansainvälisestä kehitysavusta. Toisaalta Lissabonin sopimus on asettanut köyhyyden vastaisen taistelun eurooppalaisen politiikan ytimeen, ja me tarvitsemme todellakin politiikkaa, jotta saisimme aikaan tehokkaampia tuloksia, mitä tulee kehitysapuun, mitä tulee menneisyyteen ja Euroopan unionin vastuuseen ja jäsenmaiden vastuuseen, mitä tulee kehitysapukysymyksiin. Meillä on velvollisuutemme. Meidän pitää ryhtyä pusassa hyvin kunnianhimoisiin toimiin. Meillä on yhteinen eurooppalainen kanta. Ehdotukset mietinnössäni ovat hyvä pohja, jotta saisimme kaikki jäsenmaat tekemään yhteistyötä tulevaisuudessa kehitysavun tehokkuuden puolesta. Tarvitsemme enemmän tuloksellisuutta ja uutta kumppanuutta avun saajien välillä, jotta apu olisi tuloksellista ja jotta saavuttaisimme nämä avun päämäärät. Meidän pitää ottaa huomioon tilanteiden erilaisuus ja koota yhteen kansainvälinen yhteisö. Kiitoksia hyvin paljon. Grazie, la parola Kiitos. Keskustelun avaa Rova Zaborska. Kiitos puhemies. Hyvä komissaari. Kun maailmassa pyritään torjumaan köyhyyttä, niin uskon, että eh, inhimillisyys on vielä tärkeässä. Pariisissa, Akrassa ja muissa paikoissa on osoitettu, että humani, humanitaarinen lähestymistapa edelleenkin on tehokas. Ja nyt meidän vain pitää katsoa, kuinka tehokkaasti on pystytty ihmisiä auttamaan. Busanissa on mahdollisuus nyt katsoa tilannetta emme saa kuitenkaan unohtaa tärkeintä tavoitetta. Nimittäin jos halutaan torjua köyhyyttä, niin meidän pitäisi auttaa itseä ja ihmisiä auttamaan itse itseään. Se la parola all'onorevole Kiitoksia ja seuraavana äh, kollega Pasescu. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitellaan kollega Christian Predaa tästä mietinnöstä. Se tulee oikeaan aikaan nyt, kun valmistellaan korkean tason foorumia Bosassa. Euroopan unionin kannan pitää olla hyvin kunnianhimoinen, pitää lisätä annettua kehitysapua, tarvitaan lisää avoimuutta, vastuukantoa ja haluan korostaa sitä, että olisi hajautettava apua saaja maissa artiklan 15 mukaisesti. Tarkoittaa mukaan paikalliset toimijat, jos halutaan, että tämä apu olisi kestävää. Jos ajatellaan esimerkiksi Health Investment Networkin apua, se on investoinut paikallisiin tahoihin ja näin on Tansaniassa voitu alentaa 50 prosentilla lapsikuolleisuutta muutamassa vuodessa. On myös huomioitava unionin käytännön säännöt. Ne on Kiitoksia. Seuraavana herrat Lästra. Kiitos puhemies. Kiitos komission jäsen. Haluaisin aivan ensiksi kiittää edustaja Christian Dampreda. Hän tekee selväksi sen, että on työskentävä köyhyyttä vastaan. Me olemme vastuun tuntoisia kehitysavun antamiseen ja siksi tämän asian on oltava etusijalla Usan ei tule olemaan ainoastaan sellainen hetki, jolloin saadaan aikaiseksi sopimuksia, jotka ovat velvoittavia, vaan tuolloin unionin pitää ajaa myös hyvin kunnianhimoista suunnitelmaa, johon otetaan kaikki maat mukaan, ja saadaan otettu mukaan myös seurantajärjestelmät on torjuttava vero eh, paratiiseja ja otettava käyttöön transaktio tapaisia toimintatapoja edistettävä myös etelävälistä yhteistyötä ja kolmimuotoista yhteistyötä. Espanjalle sukupuolten tasa-arvo on sellainen asia, jota ei saa unohtaa, jos halutaan tehokasta kehitysapua. Siksi haluamme ottaa käyttöön Sukupolli-indikaattorin. Toivottavasti komissio voi tukea tätä esitystä ja myös sitä, että kansalaisyhteiskunta otetaan neuvotteluihin ja seurantaan mukaan, kun puhutaan avun tehokkuudesta. Kiitos. Kiitos. Seuraavana puheenvuoro komissaari Biebalksille. Uh, honorable members. Mm, puhemies, hyvät jäsenet, haluan aloittaa kiittämällä herra Predaa erinomaisesta mietinnöstä. Ja vaikka tänä iltana täällä kovasti ei ole keskustelijoita paikan päällä, mutta silti voin todeta, että tässä on lähentymistä. Ähm, ja tietenkin työtä on vielä jäljellä ennen Busanin konferenssia äh, on hyvä, että parlamentistakin tulee EUn valtuuskunnassa mukaan sinne, joten eh, meidän äänemme on kuuluvampi. Samanaikaisesti meillä on tietysti haasteena se, että tarvitaan jonkunnäköinen loppuasiakirja, eh, jonka edessä on tiettyjä haasteita. Ensinnäkin tämä Pariisin, eh, Pariisin julistus ja Akran toimintasuunnitelma. Mitä niistä on jäänyt käteen? No, itse asiassa lahjoittajana olemme huomanneet, että ei ole saavutettu niin paljon kuin olisi pitänyt. Joten Pariisin julistus pitäisi nyt saada täytäntöön pantua niin, että voimme vakuuttavasti laatia suunnitelmia, jotka ovat tehokkaita, koska tavoitteemme nyt ovat, niin kuin kollega Borska sanoi, pitää auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Ja senpä takia tämä tehokkuuden arviointi on niin tärkeää, että koska me haluamme nimenomaan rohkaista toimimaan paikallisella tasolla. Mutta miten tämä sitten saadaan muotoilla niin, että lähivuosina pystymme kuitenkin näitä mittareita käyttämään, se on yksi haaste. Toinen liittyy uusiin lahjoittajiin. Tämä tilanne on muuttunut ja jos katson kehityskomissaarina asiaa, niin Kiina, Intia ja muut toimijat ovat nyt tulossa mukaan. Ne eivät ole klassisesti toiminut toimineet tehokkaasti avun alalla joten eivät tason, me mekään, mekään emme tasan tiedä, mitä partnerimme tällä alalla tekevät. Kaikkien tietenkin pitäisi samaa prosessia ja samoja menettelyjä noudattaa, ehkä samalla tahdilla, mutta kuitenkin avoimesti. Jos me emme toimi avoimesti, niin sitten on vaarana se, että me emme tue riittävästi maita äh, köyhyyden äh, äh, torjunnassa, joten on tärkeää löytää tapa ottaa mukaan avon tehokkuus myös uusien lahjoittajien asialistalle. Avoimuuden lisääminen on hyvin tärkeää, kun ajatellaan talouden ongelmia. Tarvitaan, tarvitaan telo, tuloksellisuutta ja parempia tuloksia. Ja täysi avoimuus auttaa siihen, että voidaan arvioida, miten varoja on käytetty tehty. Ja minäkin joudun tähän, tälle talolle vakuuttamaan, eh, että rahat ja varat on käytetty nimenomaan niihin tavoitteisiin, että on köyhyyttä vähennetty, lapsia saatu kouluun ja parannettua olosuhteita. Mutta kansalaiset eh, odottavat vielä enemmän avoimuutta niiden varojen suhteen, joita kehitysapuun annetaan. Ja meidänkin pitää sitoutua omalta osaltamme. Me ja meillä on kaksi asiaa toimitettavana. Ensinnäkin vakuuttaa avoimuus niin, että kaikki EUn kehitysvarat menevät avoimesti kohteisiinsa. Ja toiseksi, että lokakuun me, loppuun mennessä saadaan jäsenvaltioiden kanssa yhteinen suunnitelma, tämmöinen ohjelma, toimintaohjelma. Koordinoiden heikkoutena on se, että jos ei tiedetä, asioista, niin ei voida muuttua. Ja sen takia tietty, tietty syklisyys on hyvästä. Ja erityisesti jonkun maan kehitysapusuunnitelmassa tarvitaan syklejä. Silloin koordinointi ei riitä, vaan tarvitaan tämmöistä yhteistä ohjelmointia. Meillä on erityisesti Haitin ja Etelä-Sudanin osalta tällaista harrastettu. Nimittäin vain näin vaiheittain etenemällä näiden maiden suhteen voimme saada aikaan tarvittamaa synergiaa ja voitaisiin tämä kuusi miljardiakin olisi voittanut voittaa, niin kuin äh, esittelijä mainitsi, koska nyt me käytämme yhteistä ohjelmointia ja silloin saamme enemmän rahaa apuun, kehitysapuun ilman, että sitä on kenel, se on keneltäkään pois. Tämmöinen virtaviivaistamiskonferenssi on hieman eri, erilainen kun lahjoittajien kongressi, tämä Istanbulin viimevuotinen konferenssi. Mutta siellä tulee olemaan haasteellista saada kaikki mukaan ja, ja myös uudet lahjoittajat mukaan. Mutta se on hyvin tärkeä askel jo ennen kuin vuonna 2015 tulee tämä seuraava määräaika, niin me pyrimme pitämään sitoumuksistamme kiinni. Kiitän tästä hyvästä mietinnöstä, joka osoittaa, että EU pitää toimia johtajana niin kuin sen Akrassakin jo toimii. Kiitos. Grazie commissario, la discussione... Kiitos. Päätän keskustelun tästä aiheesta ja tästä äänestetään huomenna 12.30. Seuraava istunto on kello 9-10.